äänestys keskustelujen päätteeksi. Esityslistan mukaan siirrymme nyt käsittelemään Burmaa. Ensimmäisenä puheenvuoron saa Rouva Kaiser, yksi minuutti. Merci, monsieur le président. La situation en Birmanie continue. Tilanne Burmassa edelleenkin heikkenee. Täytyykö vielä muistuttaa hallituksen toimista, kun ajatellen sen väestöä jatkuvasti, on vain, edelleenkin on pidätettynä Aung San Suu Kyi, joka on kuitenkin rauhan, Nobelin rauhan palkinnon, hänen testetään myös vaaleista, osa vaaleista. Loppujen, lopultakin siellä piti päätyä vaaleihin, näin ei kuitenkaan käy, mutta jos nämä vaalit pidetään, perustuslain mukaisesti, jonka armeija on laatinut, niin, niin kuin näyttää, niin silloin se vaikuttaa niin, että se legitimoi sotilashallituksen ja antaa sotilaille 25 prosenttia paikoista parlamentissa. Me pyydämme kansainvälistä yhteisöltä mukaan lukien Kiinalta, Intialta ja Venäjältä, että ne jatkossakin ponnistelevat yhdessä ja painostavat Burman hallitusta. Toisaalta siksi, että lopetettaisiin vakavat ihmisoikeusrikkomukset, joita siellä harjoitetaan, ja jotta demokratian siirtymä, josta on puhuttu, ei muutu todelliseksi poliittiseksi farssiksi. Kiitokset. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Katsmarek, yksi minuutti. Puhemies, jos pidetään ensimmäisen kerran 20 vuoteen vaalit missä tahansa maassa, niin sehän herättää optimismia yleensä. Siinä tulee toive, että tulisi demokratisointi. Valitettavasti eivät monet meistä ja burmalaisistakaan usko, että tulevat vaalit jotka pidetään 2010 vuoden lopussa, olisivat demokraattiset ja rehelliset ja toisivat muassaan muutoksia. Firman ongelma on ollut kanssamme täällä pitkän aikaa. Siellä on monia vapauden ja ihmisoikeuksien loukkauksia päivittäin. Emme pysty kertomaan Purman asukkaille, miten voidaan hallituksen toimet lopettaa. Minun mielestäni vain yhteiset toimet voivat tuoda tuloksia. Eli ketä siinä pitäisi olla yhteistoimissa mukana? No naapurimaat, maat, joilla on paljon kauppaa tämän hallituksen kanssa, Kiina, Venäjä, Yhdysvallat, EU ja YK. Tässä kumppaniryhmässä voidaan saada aikaan muutoksia. Finta. Kiitos. Seuraavaksi rouva Versia, kaksi minuuttia. La Birmanie vit sous la coupe d'une junte militaire. Burmassa on vallalla vuodesta 1962. Sitten sotilasjunta taso on kaikkein suurin sortovalta koko maailmassa. Vaalit on pidetty viimeksi vuonna 1992 ja ja kaikki, on jout, kaikki ovat joutuneet eroamaan. On valtavasti poliittisia vankeja yli 230 buddha, buddhalaista munkkia, jotka osallistuivat rauhanomaiseen mielinosoitukseen. 2008 edelleenkin he, he ovat vangittuina tuhannet, sadatkin tuhannet, pitäisi ehkä sanoa, burmalaisia pakolaisia elää Intiassa ja muissa naapurimaissa kestämättömissä olosuhteissa. Ja he kärsivät myös ihmiskaupasta usein. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat joutuneet siirtymään vasten tahtoaan koti, koti, kotiseudultaan. Tällaisessa tilanteessa journalistit ovat myös erittäin uhanalaisia henkilöitä. Ainakin 14 journalista tällä hetkellä löytyy vankilosta ja haluaisin tässä yhteydessä ottaa aivan erityisesti esiin Lalauinen kohtalon. Hän on 25-vuotias journalisti ja hänet on tuomittu 27 vuoden vankeustuomioon siitä, että on laittomasti tuonut maahan mopedin, koska hän uskalsi mennä buudalaiseen luostariin. Junta on ilmoittanut uusista vaaleista todellakin, niin kuin Rovade Keiser sanoi. Uskon myös, että tarkoituksena on vain legitimoida hallitus, joka on nyt paikalla. Me voimme olla todellakin skeptisiä, mitä tulee tähän tulokseen. Tällä hetkellä jälleen kerran tuomitsemme tiukasti systemaattiset ihmisoikeusrikkomukset Burmassa ja haluamme kehottaa hallitusta vuoropuheluun. Pyydämme, että se välittömästi lopettaisi lapsisotilaiden käytön ja rekrytoinnin jälleen kerran olemme vedonneet Kiinan hallitukseen, samoin Venäjän ja Intian hallituksen, että ne käyttäisivät vaikutusvaltaansa, mutta rouva komission jäsen pyydän kiihkeästi että komissiossa ja neuvostossa vaadittaisiin sitä, että EU säilyttää rajoittavat toimensa tämän hallituksen suuntaan. Ja jotta sanojen lisäksi, eh, tai ilman, puhe pyytää anteeksi, siis sanojen li, lisäksi meillä ei ole mitään merkkejä tai todisteta demokratisesta avusta. Me pyydämme, että toimet ovat tehokkaita, tehdään kaikki, jotta siviiliväestö puhuja keskeytetään. Kiitokset. Tanok, minuutti. Olen sen enää pysty laskemaan, miten monta kertaa vuosien aikana olemme keskustelleet tästä huonontuvasta ihmisoikeustilanteesta Burmassa jos retoriikkaamme me aiomme pehmentää tätä juntaa kohtaan, niin silloin meidän pitää katsoa omaan parlamenttiin ja muistaaksemme, että miksi meidän täytyy ylläpitää ja kasvattaa painetta kenraaleja kohtaan. Viittaan tietysti Aung San Suu Kyiin, opposition johtajaan, Nobelin valkoinen voittajaan, jonka kuva on usein täällä parlamentin tiloissa Strasbourgissa ja Brysselissä. Hänen ei ole annettu ilmaista itseään jatkuvasti. Voin puhua hänen puolestaan täältä ja lupaa hänelle äh, järkkymätön tukemia että saadaan demokraattista muutosta aikaan Burmassa. Rahinkien vähemmistön tilanne on myös otettu esille, joita jälleen väkivaltaisesti syrjitään armeijan taholta. Ja moni on täytynyt paeta Bangladeshin, joka on naapurissa. Pyyntömme tietysti voidaan jättää ottamatta huomioon, mutta demokraattina meillä, meillä silti on juhlava velvoite vastustaa tällaista barbarisuutta, milloin tahansa sitä esiintyy maailmassa. Vielen Dank. Kiitos. Seuraava puhuja on Romeva Irueda, kaksi minuuttia. Kiitos. Joitain kuukausia sitten minulla oli tilaisuus vierailla Taimaan ja Burman välisellä rajalla ja tavata tuolla joitain niistä tuhansista pakolaisista, jotka odottavat alueella mm, paluumahdollisuutta kotiin. Tuolloin tapasimme myös joitain opposition edustajia, muun muassa kansallisen demokratian liigan edustajia. Heidän johtajahan, johtajansahan on Saharo-palkinnon voittaja Aung San Suu Kyi. Meidän äh, äh, täytyy olla hyvin varovaisia. Me emme saa tue, tukea vaaleja tai juntan ja toteuttamaa perustuslakiuudistusta, e, jotka selvästi rikkovat ihmisoikeuksia, e, ilmaisunvapautta, kokoontumisvapautta ja näin todella vaarantavat mahdollisen e, demokraattisen uudistuksen, jota maat niin kipeästi tarvitsee. On aivan totta, että 2009 lopussa joitain satoja poliittisia vankeja vapautettiin. Ongelma on kuitenkin se, että poliittisia, todellisia poliittisia vankeja on vankiloissa edelleen 2000-2100 ja meidän on hyvin vaikea uskoa, että vapaat demokraattiset vaalit saataisiin näissä olosuhteissa pidettyä. Kaikki vuoropuhelu, vuoropuhelu, joka auttaa meitä edistymään tässä tilanteessa olisi tervetullutta, mutta meidän on ehdottomasti vaadittava näiden äh, ihmisten vapauttamista ja äh, pakolaisten mahdollista paluuta kotiin. On erittäin huolestuttavaa, että rahoitusta alueelle on nyt leikattu äh, alue todella tarvitsee meidän tukeamme. Sadat tuhannet ihmiset tarvitsevat meidän apuamme ja siksi olisi hyvä, että tätä budjettikohtaa ei vähennettäisi. Kiitoksia. Kiitoksia kollega. Nyt muut puhujat ryhmien nimissä ensinnäkin kollega Maanan minuutti. Kiitoksia puhemies. Ihmisoikeustilanne Burmassa on dramaattisesti heikentynyt. Poliittinen painostus ja sotilaallinen ja seksuaalinen väkivalta lapsia rekrytoidaan systemaattisesti sotilaiksi 2000 poliittista vankia mukamassa ensimmäiset vapaat vaalit tämän vuoden syksyllä oli silkka pilkkaa. Oppositiopuolueet poikottoivat näitä. Erityisen rankka on tilanne siinä, kun 2000 pakolaista, monet ovat paenneet naapurivaltioon Bangladeshiin, jos, ja heitäkin vainotaan brutaalisti. Minä pidän erittäin hyvänä sitä, että Bangladeshin hallitus on valmis ottamaan vastaan äh, parlamentin valtuuskunnan tänä, tänä vuonna. Huono me lähdemme ja menemme Kotspazaariin ja Bandarabinin alueelle, jossa hankimme ensikäden tietoa. Nyt on selvää, että että nämä hinjat tarvitsevat kansainvälistä suojaa välittömästi, jotta he pysyvät hengissä. Euroopan unioni täytyy johdonmukaisesti pitää kiinni kannastaan, jo kunnes Burmassa päästään ed- lopultakin eteenpäin demokratian suuntaan. Kiitoksia kollega Mann. Seuraavaksi minuutin verran kollega Paletskis. Kaip ir eh, kollega Charlesas Tanokas, norėčiau pasakyti, kad šioje salėje. Kiitos. Aivan kuten, kuten kollega Tanok, minäkin haluaisin sanoa, että valitettavan usein tämä sali on tyhjä tähän aikaan, kun keskustelemme Burman ihmisoikeustilanteesta. Itsekin olen usein jo siitä puhunut, mutta toivon, että tämän päivän keskustelun jälkeen EP, Euroopan parlamentin ja EUn ääni tulee kuuluvammaksi, koska me puhumme usein tällaisista tärkeistä ihmisoikeuskysymyksistä ja nyt Lissabonin sopimuksen myötä meillä on myös Catherine Ashton korkeana edustajana osittain vastuussa näistä kysymyksistä. Ja meillä on tiettyjä mahdollisuuksia vaikuttaa Burman tilanteen parantumiseen silloin, kun ihmisoikeuksia rikotaan. Ja voimme vaikuttaa myös muihin maihin. Ja Burmassa voidaan saada aikaan jotakin myönteistä, jos teemme yhteistyötä Kiinan, Intian ja muiden suurten valtioiden kanssa. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Poleba, minuutti dotychczasowe apele wspólnoty międzynarodowej o Kiitoksia puhemies. Kansainvälisen yhteisön vetoomus ihmisoikeuksien kunnittamiseksi Burmassa on nyt vaikuttanut. On tuhansia poliittisia vankeja, joita armeija kiduttaa ja tappaa. Burman oppositiojohtaja Aung Suu Kyi on kotiarestissa hän tuomittiin jälleen kolmeksi vuodeksi vankilaan. Tällä tavalla hallinto yrittää estää häntä osallistumasta tuleviin vaaleihin. Niin ikään poliittiset äh, vähemmistöjä sorretaan ja vainotaan. Äh, kristittyjä pyritään karkoittamaan maasta. Ja tänä päivänä Taimaan viranomaiset haluavat karkottaa 4000 kareenia maastaan. Ja meidän tehtävämme tässä parlamentissa on vedota vähemmistöjen oikeuksien puolesta. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega muut puhujat, Rova Korhola, minuutti. Kiitos arvoisa puhemies. Burma on ihmisoikeuksien osalta hauraimpia maita maailmassa

Puhemies, komissaari, jälleen kerran äh, Burma on parlamentin päätöslauselman keskiössä, kun keskustelemme ihmisoikeuksista. Ja olemme erittäin pahoillamme tämän maan tilanteesta. Se ei ole juurikaan parantunut. Äh, vuosien aikana äh, Burma ei ole millään muotoa kunnioittanut ihmisoikeuksia San Suu Kyi on edelleenkin kotiarestissa. Ähm, lapsista tehdään pakko, so, siis pakotetaan armeijaan ja kaikkia ei voi edes täällä siteerata. Toivottavasti seuraavat vaalit toteutuvat vapaalla tavalla ja ehdokkaat saavat perusoikeutensa. Ja meidän pitää myös pitää huoli siitä, että vaalit ovat vapaat eivätkä laittomat, mm, eikä niillä saa legitimisoida sotilaita. Kiitoksia kollega. Seuraavaksi minuutin verran rouva kollega Makovei. The military junta has ruled the country through repression. Sotilasjunta on maata johtanut jo vuosia ja rikkonut ihmisoikeuksia. Minä vetoan vapaiden parlamenttivaalien järjestämisen puolesta vuonna 2010, jotta Burmaan saadaan legitiimi hallitus. Tämän hetken vaatimus on se, että ainakin 25 prosenttia parlamentista olisi sotilaita ja mm, heidät valittaisiin epämääräisin keinoin, ei todellakaan vastaa sitä, mikä on legitiimi hallitus. Toiseksi tiedän, että sotilasjunta Juntan hallitus on allekirjoittanut vuonna 2005 YK yleissopimuksen korruptiota vastaan, mutta ei ole kuitenkaan ratifioinut sitä. Ratifiointia kuitenkin pitäisi pitää ensimmäisenä, ensimmäisenä askeleena ja toimeenpano on erittäin tärkeää korruption torjumisessa, koska korruptio on sama kuin rikollisuus ja rankaisemattomuus. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Kering de Örenberg, minuutti panie przewodniczący! jeśli birma decyduje się na organizację wyborów parlamentarnych jos burma päättää järjestää ensimmäiset vapaat parlamenttivaalit kaksikymmentä vuoteen tämä voi olla ensimmäinen askel demokratiaprosessissa. tärkeää että vaalit olisivat rehelliset. Vaalien täytyy olla siis vapaat ja kaikkien aikuisten täytyy saada äänioikeus. San Suu Kyiin ja muiden poliittisten opposition vankien pitää päästä vapauteen ja miljoonien muualle paineiden henkilöiden pitää saada äänestää. Lisäksi se, että armeija pitäisi halussaan 25 prosenttia parlamentin paikoista on kaikkien perussopimusten vastaista. Samoin vaalisalaisuus, siihen täytyy kiinnittää huomiota. Samoin kansainväliset tarkkailijat pitää päästä maahan. Haluamme todella vapaat vaalit maahan. Kiitoksia, rouva kollega. Nyt on vuodossa Catch the Eye-menettely. Ensimmäisenä herra Shokor, minuutti a katonai junta two thousand and ten folyamán szabad demokratikus választásokat gért. fontos hogy a nemzetközi közösség. on tärkeää että kansainvälinen yhteisö Euroopan unioni luo painetta ja pitää yllä jotta demokraattinen siirtymä voisi toteutua. Täytyy turvata se, että monet vähemmistöt Burmassa voivat osallistua vaaleihin ja tällä tavalla täytyy saada loppumaan tämä, nämä etniset konfliktit, joita edelleen on olemassa. Vähemmistöt voivat ehkä parhaiten päästä esiin, erityisesti uiguurit ja tiibettiläiset. EU voi luoda painetta vaan jos EU itse yl- noudattaa ja kunnioittaa vähemmistöjen oikeuksia niin kauan kuin Euroopan unionissa – on kielilakeja, enkä ajattele että tässä pelkästään Slovakiaa, niin kauan kun, kun kollektiivista syyllisyyttä ylläpidetään, niin kauan kuin vähemmistöjen olemassaolo unohdetaan ja kielletään EU, ei voi esiintyä uskottavasti muualla. Kiitos. Kiitoksia kollega. Seuraavaksi kollega Meltzer, minuutti. Äh, Herr Präsident, Herr, äh, Frau... Puhemies, hyvä komission jäsen. Burman sotilasjuntan toimet ovat aiheuttaneet todella sen, että tilanne ihmisoikeuksien välillä osalta on heik- ovat heikentyneet todella paljon. Maassa on tuhansia poliittisia vankeja, on murhia, kidutusta ja tämän kaltaisia toimia joka päivä. Nämä vaalit näennäisvaalit, jotka ovat suunnitteilla, tuskin tulevat parantamaan tilannetta. Parlamentin päätöslauselmilla ei tule olemaan mitään vaikutusta, vaan tarvitaan kaikkia unionin keinoja, jotta voimme vaikuttaa tähän maahan ja sen ilmapiiriin ja Burman hallituksen, jotta ihmisoikeustilannetta voidaan parantaa. Ja samoin meidän pitää pyytää myös naapurimailta apua tähän tilanteeseen. Kiitoksia ja lopuksi tässä osassa keskustelua kollega Preda minuutti. Mulțumesc mult, domnule președinte. Spunea cineva mai devreme că s-a vorbit... Niin, jo jokin aika sitten joku sanoi, että Burmasta on jo esitetty uus, useita päätöslauselmia, mutta meidän täytyy näin tehdä toistuvasti, koska Burmassa tapahtuu jatkuvasti sortoa ja ihmisoikeuksien rikkomista. Tämä on suoraan sanottuna tyypillinen piirre tämän maan jokapäiväiselle elämälle – ihmisiä pidätetään mielivaltaisesti, asetetaan kotiarestiin. Kaikki tämä on arkipäivää. Me tiedämme, että myös buddha-yhteisöä vainotaan. Ja meidän täytyy muistaa, mitä äh, jatkossa tulisi tapahtua tulisi äh, järjestää asianmukainen vuoropuhelu kaikkien poliittisten ryhmien kesken ennen tulevia vaaleja. Kiitoksia keskustelun päätteeksi äh, komissaari Redin komission puolesta. President. Puhemies, äh, kuten jäsenet ovat hyvin sel- selväsanaisesti alleviivannut, sitä on vakavia ihmisoikeusrikkomuksia, jotka edelleenkin jatkuvat Burmassa sotilashallitus ei ole vastannut kansainvälisiin vetoomuksiin lopettaa nämä ihmisoikeusrikkomukset, eikä se ole vapauttanut poliittisia vankejaan mukaan lukien Aung San Suu Kyi. Painostus on lisääntynyt ja vähemmistöjä pyritään pakottamaan pois maasta ja sosia- sosiaalitaloudellisen tilanteen heikkeneminen jatkuu ja arviota 80 prosenttia väestöstä asuu maaseuduilla vakavien ongelmien edessä eh, esimerkiksi elintarviketuotannon osalta. Nyt EU on useaan otteeseen esittänyt julkilausumia, jossa on tuomittu ihmisoikeusrikkomukset. EU on niin ikään tiukentanut sanktioita ja samanaikaisesti olemme äh, myös painostaneet Myanmarin naapureita ja asia, asiassa Kiina ja Intia, jotta sielläkin luotaisiin painetta ja eräät naapurit todellakin ovat ryhtyneet luomaan painetta. Lisäksi EU on vahvasti tukenut YK-ponnisteluja Nämä toimet ovat luonneet vaikeuksia sotilashallinnolle, mutta ne eivät ole pystyneet saamaan aikaan muutosta käyttäytymisessä. Nyt sotilashallinto on luvannut vaalit vuodelle 2010 askeleena kohti asteittaista luopumista vallasta. Me voimme vain arvioida näitä, näitä, näitä, nämä vaalit sitten, kun vaalilaki on julkistettu ja kun me näemme, että kuinka oikeudenmukaisesti selkeät järjestelyt toteutuvat äh, sitten paikan päällä. Äh, kuitenkin EU on valmis äh, olemaan, pain, luomaan uusi, mahdollisuuksia vaalien toteuttamiseen, jotta tilanne voisi muuttua ja jotta voitaisiin käynnistää myönteinen vaihe tämän Burman historiassa. Näin sanottuun ja haluan tehdä selväksi, että EU ei halua eristää Burmaa ja me olemme itse asiassa suurin äh, lahjoittaja äh, suurin rahoittaja äh, ihmisoikeus, ihmisoikeusasiassa tuohon maahan. Ja suuri osa näistä tästä avusta menee maaseudulle, erityisesti suistoalueelle, jossa esimerkiksi alue Siklonarkisin. Ja me avustamme myös Taiman rajalla olevia pakolaisleirejä. Me, meidän täytyy myös tietää, että YKn, raport, YKn erikoisraportorin äh, raportti puhuu hyvin selkeää kieltä ja me tuemme tätä YKn erityisraportööriä. Me olemme valmiita auttamaan häntä. Mutta me tiedämme niin ikään, että suorat toimet ihmisoikeusasioissa Burmassa ovat tuskin mahdollisia Esimerkiksi EU ei, EUta ei ole kutsuttu seuraavaa vaaleja. Näin ollen meidän täytyy hyödyntää epäsuoria keinoja. Ja siksi ihmisoikeus, äh, ihmisoikeus, äh, ihmisoikeus liittyy kaikkiin meidän avustusohjelmiin, äh, jotta me voimme edistää meidän arvojamme, ihmisoikeuksia, kehitystä, dialogia. Meidän täytyy saada selkeä viesti perille, ja parlamentti on yhtenäisesti tänään lähettämässä tämän selkeän viestin ja niin olen varma, että se, se myös kuullaan olen niin ikään varma siitä, että meidän ei pitäisi ulkoistaa meidän tehtäviämme muistuttamalla Myanmaria sen velvoitteita suhteessa naapurivaltioihin. Meidän täytyy pysyä sitoutuneina, meidän täytyy sitoutua suoraan meidän ihmisoikeusagendaamme näihin, näiden viranomaisten suuntaan ja näin me tulemme jatkamaan. Kiitoksia, rouva komissaari. E, sitten keskustelun päättöksi. Meillä on kuusi päätöslausumaesitystä. E, näin ollen e, keskustelu on päättynyt ja äänestys pidetään, kun keskustelu on päättynyt, eli siis nyt. Nyt äänestämme ensinnäkin äänestämme kuudesta päätöslausumaesityksestä, jotka koskevat Venezuelaa. Tarkistuksia ei ole esitetty ja otetaan kolmen ryhmän päätösolmaisuus siis nimen